Hyvät naiset ja herrat, nyt sitten puhemiehen ilmoitukset. Oikeusasioiden valiokunta 10. helmikuuta 2014 vahvisti Riina Ronja Karin mandaatin, joka astui voimaan 5. helmikuuta 2014. Ehdotan teille, että tämä mandaatti hyväksytään. Näin ei vaikuta olevan, että kellään on mitään vastaan sanomista. Eli tämä on vahvistettu. Sitten vastuuvaliokunnat ovat